niitä jäsenvaltioille, vaan jäsenvaltioiden on pantava ne täytäntöön omissa maissaan. Kiitos. Die Aussprache ist... Paljon kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Arvoisat kollegat, seuraava kohta esityslistalla on nyt yhteiskeskustelu metsälainsäädännöstä, Kamerun ja Kongon tasavalta. Ja meillä on suositus herra Jadolta EUn ja Kamerin metsälainsäädäntösopimuksesta. Ja samalta esittelijältä on suositus EUn ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimuksesta. Ja lisäksi meillä on suullinen kysymys komissiolle sen on jättänyt useampi ryhmä ja tämän kaiken käsittelemme tämän esi- tässä esityslistan kohdassa. Ensinnäkin puheenvuoron saa herra Jadot esittelijä kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Merci madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani työstä, jota me yhdessä tehneet näiden kysymysten parissa siitä, että kaikki poliittiset ryhmät parlamentissa ovat samalla kannalla. Ja tästä on tehty suullinen kysymys ja tästä on laadittu myöskin päätöslauselma, joka liittyy vapaaehtoisiin kumppanussopimuksiin. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Tähän kaikki tiedätte, että metsien määrä vähenee kahden sekunnin välein noin jalkapallokentän kokoinen alue tuhoutuu Eli vuodessa se vastaa Kreikan kokoista aluetta, siis metsäalueet, joka tuhoutuu. Ja se on todellakin dramaattista, jos ajatellaan biodiversiteettiä. Kyse on tuhansista eläin- ja kasvilajeista, jotka joutuvat vaaraan. Ja trooppiset metsät ovat suurimmassa vaarassa ja siellähän on puolet kasvia ja eläinlajeista. Tämä on dramaattista myöskin, kun ajatellaan ilmastonmuutosta. Metsien tuhoutuminen vastaa 20 prosenttia kasvihuoneilmiöstä. Metsien tuhoutuminen myöskin vaarastaa satoja miljoonia ihmisiä, jotka joko elävät metsissä tai elävät niiden, niistä saatavista tuloista. Ja tämä on yksi suurimpia syitä näille ongelmille, ja erityisesti alueilla, jotka nyt meitä kiinnostavat, eli Kongon alueella. 20-40 prosenttia maailmassa hakatusta puusta on laitonta puuta. Eli tänään haluaisimme tietenkin nyt käsitellä tätä hyvin keskeistä kysymystä. Nämä vapaaehtoiset kumppanuussopimukset kansainvälisen kaupan valiokunnassa on hyväksytty. Yksi mielisesti. Ja Lissabonin sopimuksen nojalla Euroopan parlamentti voi nyt ottaa kantaa näihin sopimuksiin, mutta parlamentti voi vain sanoa kyllä tai ei. Eli siksi tämä keskustelu on hyvittäin, erittäin tärkeää, koska meidän pitää käsitellä hyvin yksityiskohtaisesti asioita, jotka liittyvät komission toimivaltuuksiin. Nämä sopimukset ovat tärkeitä. Niiden avulla voidaan varmistaa puun jäljitettävyys Tähän liittyy myöskin tarkistusmenettelyitä riippumattomilla tahoilla. Ja tähän liittyy myöskin metsäpolitiikkaa, metsähallintoa kyseisissä maissa. Nyt puhutaan Kongosta, Brazzavillista ja Kamerunista. Mutta nyt ensimmäinen kohta ennen kuin menemme näihin sopimuksiin ja Euroopan parlamentin kysymyksiin. Täytyy nyt tehdä ero laillisesti hakatun puun ja kestävän puun välille kun puhutaan laillisista kysymyksistä, ne ovat tärkeitä, mutta laillisuus ei kuitenkaan takaa puunhakkauksen kestävyyttä. Eli ensimmäinen yleinen kysymys, jonka haluaisin esittää komissiolle. Millä tavalla komissio sitoutuu siihen, että yleisesti voidaan taata metsien kestävyyteen liittyvät kysymykset? 2011 on kansainvälinen metsien vuosi. Täytyy ottaa huomioon se, mitä Nagojassa todettiin, ja meidän täytyy myöskin muistaa mistä päätettiin Cancunissa liittyen tämän Red Plus-järjestelmään. Ja täytyy ottaa huomioon myöskin kauppasopimukset, joista on neuvoteltu. Ja jotkut niistä vapauttavat puukauppaa ja ne osaltaan vaikuttavat metsien tuhoutumiseen. Ja komissiolta odottelemme edelleen vastausta polttoainekysymyksiin ja maaperäkysymyksiin. Parlamenttihan on kysynyt ja pyytänyt, että nämä asiat otetaan mukaan, kun arvioidaan näiden polttoaineiden kestävyyttä. Ja sitten kun ajatellaan näitä vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia, se on paljon hyviä puolia. Pidämme erittäin hyvänä sitä työtä, jota on tehty neuvotteluissa ja eri tahojen kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa, Kamerunissa ja Kongon tasavallassa. Me tiedämme, että tämä ei ole helppoa ja vaikuttaa, että nämä vapaaehtoiset kauppakumppanisopimukset ovat menestys. Mutta kuten totesin, meillä on kuitenkin vielä avoimia kysymyksiä. Komission jäsen, oletteko valmis tulemaan esimerkiksi aina puolen vuoden välein tai puoli vuotta sen jälkeen, kun on allekirjoitettu sopimus, kertomaan meille, millä tavalla on pantu täytetty näitä sopimuksia, koska on selvää, että kun ajatellaan neuvottelujen laatua ja täytäntöpanoa, siinä saattaa olla suuri ero Eli haluaisimme, että tulette kertomaan tänne, ovatko nämä toimijat, erityisesti kansallisyhteiskunnan toimijat, mukana täytäntöönpanossa. Ja sitten toinen kysymys. Eli haluaisimme, että kansallisyhteiskunnan edustajat, jotka eivät aina pysty valittamaan liittyen esimerkiksi korruptioon, olisiko jokinlainen riippumaton taho, jonka kautta kansalaisyhteiskunta voisi ottaa kantaa ja saada äänensä kuuluville. Myöskin haluaisimme, että säännöllisesti kertoisitte, millaisia vaikutuksia näiden sopimusten täytäntöpano on ollut, jotta voimme ajatella komission yleistä toimintaa metsien osalta ja täytäntöönpanoa laillisen puunhakkuun osalta. Eli voisitte kertoa, missä mennään. Ja sitten vielä lopuksi. Te sanotte, että näissä sopimuksissa ei ole mitään lukkoon löytyä budjettia, mutta meillä pitää olla budjettia, jotta voidaan toteuttaa tätä politiikkaa. Eli voisitteko kertoa vähän näistä budjettikysymyksistä näiden vapaaehtoisten kumppanusopimusten osalta? Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Nyt tulemme kysymyksen esittäjiin. Ja ensimmäinen puhuja, Rova Bader, äh, kolme minuuttia. Herra puhemies, rouva puhemies ja komission jäsen, niin trooppiset salimessa ovat hyvin arvokkaat. Meidän täytyy katsoa, että tämä sopimus on hyvä, jos sen kautta pyritään huolehtimaan siitä, että puun korjuu tapahtuu kestävällä tavalla. Tästä ei ole hyötyä pelkästään näille ihmisille, mutta nämä metsät ovat myöskin osa planeettamme ekojärjestelmää. Ne ylläpitävät elämää ja niissä on, ne säilyttävät miljardeja tonneja hiiltä. Tämä on yksi tapa, jolla voimme myöskin taistella ilmastonmuutosta vastaan ja hallituksen kautta maailman ovat pyrkineet tekemään tätä vuosien ajan. Nämä kaksi maata, niin niitä pitäisi onnitella rohkeudesta ja kaukonäköisyydestä, kun ne ovat tehneet tämän vapaaehtoiset sopimukset EUn kanssa. Kuitenkin se, että tällaisten sääntöjen sopimusten toimeenpanotelma on vaikea. Se, että saadaan aikaan kestävä hallinto omassa mahdollisessamme ei pelkästään riitä, mutta tahtoa kuitenkin on ja siitä meidän pitäisi olla tyytyväisiä. Huolinen hallinto voi johtaa siihen, että voidaan estää laittomasti ja kestämättä tavalla tuotetun puutavaran tuonti puutavara, jota laittomasti korjataan ja tuodaan EU-hun, muodostaa lähes viidesosan puutavaratuotteista markkinoillamme, huolimatta siitä, että parlamentti ja muut ovat pyrkineet puuttumaan asiaan. Tämän asian seuranta tulee olemaan helpompaa, kun mukana on paikallisia väestöjä ja myöskin kansalaisyhteiskunta näissä maissa. Ja meidän pitää huolehtia siitä, että heidän, heidän oikeutensa tulla kuulluksi ja tulla osallisiksi asiaan säilyy ja että heitä kuunnellaan. Ja sen jälkeen, kun niin heillähän viimeistään on eniten menetettävää, jos heidän metsänsä katoavat. Se, että tropinen puutavara pitkälti katoaa, on aiheuttanut siihen, että on yhä valtavampi halu saada näitä tuotteita koteihin. Meidän pitäisi pitää enemmän tätä tuotetta arvossa ja huolehtia resurssista, joka ei pelkästään ylläpidä erinäisiä kasvia eläinlajeja, mutta jonka nopea kasvu, hidas kasvu myöskin johtaa siihen, että sen kypsyyden saavuttaminen kestää vuosia. Meidän pitää myöskin ymmärtää metsien ja ilmastonmuutoksen yhteys. Samaan aikaan me pitää kuitenkin katsoa, että me olemme suurin markkina-alue laittomille puutavaratuotteille maailmassa. Sopimus näistä, tulo, voi, näistä sopimuksista voi olla se, että me, hinnat voivat nousta, näille tuotteille. Se pitää hyväksyä, kysymys on rajallisista tuotteista, mutta tämä on myöskin ainoa tuote, jota paikallinen väestö pystyy myymään. He ymmärtävät, mikä on heidän tuotteensa arvo ja mekin. Nämä ihmiset ovat metsien silmät ja korvat ja meidän pitää me tarvitsemme heidän apua sopimusten toimeenpanoon ja meidän pitää kuunnella heitä, jos heillä on huolenaiheita. Kysymys on kaksisuuntaisesta tiestä ja me toivomme, että tämä sopimus voidaan panna toimeen. Nämä sopimukset ovat hyvä hyväksi, planeetalle hyväksi, kumppanuusmaille hyväksi EUlle. Meidän pitää huolehtia siitä, että sopimukset toimivat ja että rikkomuksia seurataan ja niihin puututaan. Sitten me pitää katsoa myöskin muihin maihin, Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, jotta ne allekirjoittaisivat samanlaisia sopimuksia mahdollisimman pikaisesti. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän ja komission kanssa tämän saavuttamiseksi. Herzlichen Dank. Und nun... Sydämelliset kiitokset ja seuraavaksi David Martin, viisi minuuttia. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aluksi kiittää Janik Sadota erinomaista yhteistyöstä varjoesittelijän kanssa. Me teimme erittäin hyvää yhteistyötä tämän mietinnön parissa ja saimme aikaan laajan yhteisymmärryksen. Sopimukset Kongon ja Kamerunin kanssa ja myöskin Gaanan kanssa tarkoittaa, että mm, mm, Useat Afrikan herkimmistä metsistä ovat nyt vapaaehtoisten kumppanuussopimuksen alaisia ja tämä on todella tervetullutta. Tämä on mahdollisuus käsitellä valtaisaa laitonta puutavarakauppaa. Tällä tavoin voidaan hallinnoida paremmin tärkeää luonnonvaraa ja toivottavasti tätä kautta saadaan lisää avoimuutta ja voidaan torjua korruptiota metsäalalla, joka valitettavasti Afrikassa on todella laajalle levinnyttä. Olen iloinen näistä sopimuksista, mutta olen esittelijän kanssa samaa mieltä muutamista huolenaiheista, joista haluaisin kolme mainita tänä iltana. Ensinnäkin vaarana tällaisissa puitteissa on se, että luodaan puitteet metsien laajamittaiselle hyödyntämiselle, josta syntyy vielä enemmän metsien, metsäkatoa ja niiden tilan huononemista, mitä yritetään välttää. Meidän tulisi tukea tätä biodiversiteettia kestävällä tavalla ja komission täytyisi valvoa tilannetta ja, ja kuvasti kertoa meille, miten tämä sopimus etenee. Toiseksi alkuperäisväestö, joka usein on ympäristön riiston uhrina, sen tulisi hyötyä näistä sopimuksista. Kongon hallituksen sopi, lupaus, että alkuperäisväestön oikeuksia kunnioitetaan, sen täytyy myös toteutua ja vaatii sinne, että komissio tätä vaatii jatkuvasti, kunnes se todella toteutuu Kongossa. Kolmanneksi meidän täytyy varmistaa, ja olen Biederin kanssa samaa mieltä siitä, että on riittävästi rahoitusta, jotta tämä sopimus voidaan panna täytäntöön. Ja on ihan sama, kuinka hyvä sopimus on paperilla. Jos meillä ei ole resursseja sen toteuttamiseen, niin paperi on ihan arvoton. Ja kuten on sanottu, ei ole mitään rahoituspaketteja, äh, jotka liittyvät tähän sopimukseen. Meidän komission ja neuvoston tehtävä laittaa budjettiin riittävät määrärahat, jotta tämä sopimus toimii. Tämä tarkoittaa, että me tarvitsemme määrärahoja varmistaaksemme äh, puutavaran laillisuuden, joka tulee Eurooppaan. Meidän on annettava mahdollisuudet äh, Afrikassa toimiville toimia siellä paikan päällä eh, ja me tarvitsemme myös resursseja valvontaa varten. Joten meidän on varmistettava tulevina kuukausina, että luomme ne rahoituspuitteet, joilla näistä sopimuksista tulee menestys. Haluan toistaa, että nämä ovat siis hyviä sopimuksia, mutta ne riippuvat yksilöiden, kansalaisjärjestöjen, jäsenvaltioiden, Kongon ja Kamerun hallituksen hyvästä tahdosta ja sitoumuksesta, jotta nämä sopimukset toimivat käytännössä. Niiden tulisi johtaa metsän parempaan hallinnointiin, tällaisen maailmanlaajuisen luonnonvaran parempaan hallinnointiin, mutta jos niitä käsitellään väärin, saatamme mennä päinvastaiseen suuntaan ja pyytäisin, että komissio seuraa edistystä. Kiitoksia. Sydämiset kiitokset. Seuraavaksi Joe Higgins, kaksi minuuttia. Niin, yleinen lähestymistapa Janik Sharanusel tässä asiassa on hyvä. Minä hyvän, hyvänä sopimuksia, joilla pyritään turvaamaan sademetsät planeetallamme ja sitä kautta suojelemaan alkuperäisväestöä, joka elää näissä metsissä ja antamaan hyvä, parempi elämä väestön enemmistölle näissä maissa, niin se on hyvä. Täytyy kuin sanoa, että sekä Kongon tasavalta että Kamerun ovat maita, joissa on sortava hallitus. Kamerun on pitkälti myöskin korruptoitunut maa. Se on hyvin korkealla Transparency Internationalin korruptioindeksissä. Ja Kongon tasavallassa on pykmiväestöön kohdistunut voimakasta riistotoimintaa, mutta on kuitenkin uutta, uusillakin hyväksyä ja katsotaan, miten se tulee sitten edistämään heidän suojeluaan korruptio ja työntekijöiden riisto heijastuu myöskin näistä tilanteista ja metsien väärinkäyttö vaikuttaa alkuperäisväestön toimeentuloon. Siksi GUE-ryhmä katsoo, että metsiä korjaavan teollisuuden alan tulisi kuulua julkiseen omaisuuteen ja pitäisi myöskin katsoa, mikä on alkuperäisväestön asemaa. Ja laiton Mm, metsäkasvatus liittyy myöskin maiden köyhyyden tasoon. Se voi olla tulolähde yksilöille ja maille, jotka muuten näkisivät nälkää. Joten laittoman metsän kaatamisen loppuminen on myöskin yhteydessä köyhyyteen ja monien yhteisen huonoon asemaan näissä maissa. Tätä ei asiasta tulee huolehtimaan paikallinen korruptoitunut eliitti, eivätkä eurooppalaiset monikansalliset yritykset, jotka vain toimivat yksityisen voiton aikaansaamiseksi metsätyöntekijät ja alkuperäisväestöt itse, joilla täytyy olla demokraattinen omaisuus, sen hallinta, se on kysymys tästä omaisuudesta. Tämä koskee Etelä-Afrikan väestöä. He voivat ottaa inspiraatiota Tunisian sisariltaan veliltään, jotka ovat taistelleet viime viikkoina korruptoitunutta diktatuuria vastaan. Kiitos. Dank. Und nun spricht... Sydämelliset kiitokset ja seuraavaksi Daniel Kaspari, kaksi minuuttia. Frau Präsidentin, meine geschätzten Kollegen. Kiitoksia, puhemies, trooppisen äh, jalopuun viejät ovat ryhtyneet äh, allekirjoittamaan vapaaehtoisia sopimuksia EUn kanssa. EU tukee uudistusta, äh, jolla parannetaan metsänhallintoja erityisesti mitä tulee ähm, laillisuusmerkintöihin ja alkuperämerkintöihin. Jos tällä tavoin saadaan aikaan lisää avoimuutta ja parempi ympäristön suojelua, niin silloin on hyvä, että ryhdytään muuttamaan olemassa olevia lakeja. Olen iloinen myös siitä, että Euroopan komissio on sitoutunut luomaan kapasiteettia puutavaratuotta ja maissa. Kaksi muuta asiaa haluaisin vielä mainita. Vapaaehtoisesti kumppanuussopimukset lähtevät siitä, että lait maksuttoman puutavaran kaupalle äh, asetetaan piste ja että biologisen monimuotoisuuden väheneminen äh, pysäytettäisiin maailmanlaajuisesti. Toiseksi äh, trooppisten vetsien, jotka varastoivat hiilidioksidia, hakkuut eivät ole hyväksyttävissä ja siksi tämä, aste, tämä on pieni askel oikeaan suuntaan. Olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa. Kiitän esittelijää hyvästä yhteistyöstä ja olisin iloinen, jos pääsisimme eteenpäin näiden sopimusten avulla ja tekisimme maailmastamme hiukan paremman. Sydämelliset kiitokset ja seuraavaksi komissio, komission jäsen Pibalski, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Aluksi haluaisin kiittää esittelijä Charlotia hänen tuestaan näille vapaaehtoisille kumppanuussopimuksille Kongon tasavallan ja Kamerunin kanssa. Toivottavasti saamme lopulliset sopimukset aikaan ja sekä Kamerunissa että Kongossa parlamentit pohtivat näitä asioita ja on tärkeää, että nämä kumppanimaat ja EU tukee näitä sääntöjä, koska laiton puunhakkaus on ongelma kaikille. Laiton puunhakkaus on vain jäävuoren huippu, vaan haluaisimme nyt tehdä yhteistyötä kestävien metsävarojen hallinnon osalta. Ja olen valmis tulemaan tänne puolen vuoden välein, kun parlamentti kutsuu minut, ja näin voimme valvoa näiden sopimusten täytäntöönpanoa ja kyse on sitoumuksista, niihin liittyy riskejä, mutta mielestäni se on ainoa tapa taata näiden resurssien kestävä hallinnoiminen. Ja jos tästä tehdään vain julkilausumia, niin silloin emme tule onnistumaan. maillekin nämä sitoumukset ovat tärkeitä, mutta meidän pitäisi saada laiton punhakkaus loppumaan laiton puunhakkaus myöskin aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia alkuperäiskansoille ja se vaikuttaa kielteisesti ilmastonmuutokseen. Ja samalla täytyy korostaa, että EU on yksi suurimpia trooppisen puun markkina-alueita, eli meidän lähestymistapamme on tärkeä sen suhteen, miten asiaa käsitellään. 20 prosenttia trooppisesta puusta, joka tulee EUn alueelle, tulee laittomista lähteistä, eli meidän täytyy varmistaa, että päästämme alueelle vain laillista puuta. Myöskin ilmastonmuutos kysymys on tärkeä kaikille ja metsien suojelua on aloitettava jossain vaiheessa. Ja tietysti voidaan sanoa, että täytyy maksaa metsien suojelemisesta, mutta sen toteuttaminen kuitenkin vaatii paljon sitoumuksia kummaltakin puolelta. No sitten yritän vastata pariin kysymykseen, No niin, ensinnäkin täytäntöönpano. Meillä on nyt yhteinen täytäntöönpanokomitea, joka valvoo sopimusten täytäntöönpanoa ja myöskin on riippumaton tarkastajataho, joka tarkistelee laillisuutta ja tehokkuutta ja myöskin on raportointimekanismi. Nämä vuosiraportit julkistetaan ja ne ovat tietysti Euroopan parlamentin käytössä – ja valmistelutyössämme me olemme jo ottaneet mukaan alkuperäiskansat ja kansalaisyhteiskunnan. Tähän mennessä ne ovat olleet kokonaan poissa tästä prosessista. Eli olemme sopineet uudessa sopimuksessa, että meillä on monen tahon komitea, joka valvoo täytäntöönpanoa ja alkuperäiskansat ovat siinä mukana. Ja myöskin on monimukainen järjestelmä ja riippumaton tarkistaja myöskin – saa käyttöönsä kaikki tiedot monista lähteistä, esimerkiksi kansalaisyhteiskunnalta ja eri yhteisöiltä. Tämä tietysti myöskin maksaa. 2002-2008 544 miljoonaa annettiin metsäkysymyksiin kehittyvissä maissa. Ja komissio on käyttänyt 35 miljoonaa Flektin tukemiseen yleisesti ja käytämme vielä 35 miljoonaa vuosina 2011 ja 2013. Vielä haluaisin korostaa, että jäsenvaltiotkin maksavat ja meillä on inhimillisiä resursseja Flektien täytäntöönpanoa varten. Minulla on seitsemän virkamiestä, jotka tekevät työtä näiden kysymysten parissa, ja ne ovat yhteydessä kansallisiin metsäviranomaisiin. Ja meillä on myöskin uusia puunhakkuuseen liittyviä sääntöjä. Ne ovat tärkeitä osia flektin toimintasuunnitelmaa, ja ne täydentävät näitä kumppanisopimuksia, ja tällä tavalla voidaan vähentää puun laitonta hakkuuta. Äskettäinen sopimus, jolla vähennetään metsäkadosta aiheutuvaa ja päästöjä saa edelleen tukea komissiolta. Ja metsähallinnossa hyötyä on siitä, että meillä on hallintoon liittyviä sopimuksia, että kunnioitamme alkuperäiskansojen oikeuksia. Olen pannut merkille ihmisoikeustilanteet kumppanuusmaissa – ja komission pitäisi keskittyä todellakin näihin kysymyksiin ja voin vakuuttaa, että me pidämme näitä ihmisoikeuskysymyksiä silmällä kumppanimaissamme ja voin taata, että korruption torjunta on yksi asioista, joihin me puutumme näiden kumppanimaiden suhteen. Mutta yhtä asiaa haluaisin nyt korostaa. Eli kun, nämä kumppanimaat tuntevat olevansa mukana ja ovat sitoutuneita. Ilman sitoumusta emme oikeastaan voi suojella näitä metsiä. Tiedämme, että tämä on vasta prosessin alkuvaihe, mutta tämä on nyt kummallekin osapuolelle yhteinen prosessi. Ja olen valmis aina tulemaan parlamenttiin kertomaan, miten täytäntöpano toteutuu, mutta Flektien avulla me emme ole menossa väärään suuntaan, vaan se on askel oikeaan suuntaan. Me emme lisää riskejä, Ehkä emme vielä tarjoa riittävästi ratkaisuja, mutta ainakin se on oikean suuntainen askel, josta voimme olla ylpeitä. Very much indeed. Kiitoksia komission jäsen. Ensinnäkin pyydän nyt anteeksi kollegoilta siitä, että joudun nyt keskeyttämään tämän keskustelun, mutta ryhdyn juuri puhemiehen tehtävään ja sain kuulla, että nyt on oikea